jotka ovat menehtyneet työssään. Olisi myös omistettava ajatus kaikille niille palkansaajille, jotka päivittäin ovat hankalissa olosuhteissa, kun heidän työnantajansa eivät äh, anna riittävästi resursseja, jotta he voisivat äh, työskennellä hyvissä olosuhteissa. Proszę Państwa, e, chciałem... E, Haluaisin esitellä tärkeän asian. Istuntojakso kalenteri vuodelle 2011 Se on tärkeää koska hyväksymme tämän ehdotuksen. Haluan kertoa teille, että puheenjohtajakokous 22. huhtikuuta kokouksessaan 2010 hyväksyi tämän ehdotuksen, joka teillä on asiakirjojen joukossa. Se on näiden petikirjojen joukossa. Me äänestämme tästä ehdotuksesta keskiviikkona ja tarkistusten jättämisen määräaika on tiistaina 18 kello 12. 18. kokuuta. Huomenna siis kello 12. Siihen mennessä pyydän jättämään tarkistuksia istuntokalenteriin ensi vuodelle, eli parlamenttivuodelle 2011. Äänestys siis keskiviikkona kello 12. Olen saanut EPP-ryhmältä ehdotuksen nimityksiksi parlamenttivälisiin valtuuskuntiin. Lista näistä nimityksistä liitetään tämän istunnon pöytäkirjoihin. Jos pöytäkirjoihin ei tule huomautuksia, niin näitä nimityksiä pidetään vahvistettuina. Zoltan Paltso ja Paul Schmidt ovat, he ovat siis parlamentin kollegoitamme ovat ilmoittaneet minulle kirjallisesti, että heidän mandaattinsa Euroopan parlamentissa on loppunut, koska he ovat tulleet valituiksi Unkarin parlamenttiin. Parlamentti, äh, artiklan 7 kohta 2 säännöksessä, joka koskee Euroopan parlamentin jäsenten valintaa yleisissä vaaleissa. Ja sitten otetaan huomioon työjärjestys, artiklan 4, luetelma, toinen luetelmakohta, että näin mukaan heidän paikkansa ovat vapautuneet 14. joulukuuta lähtien 2010. lainsäädännössä lainsäädäntömenettelyssä hyväksytyt säännökset, jotka allekirjoitamme minä ja neuvoston puheenjohtaja. Siinä on seitsemän säädöstä. 74 artiklan mukaan järjestyksessä. Näiden säädösten nimet julkistetaan tämän istunnon pöytäkirjoissa. Sitten esityslista. Te olette saaneet viimeisen ehdotuksen esityslistaksi, joka, jonka puheenjohtajakokous on hyväksynyt 12. toukokuuta 2010. Otan huomioon työjärjestyksen artikla 137. Olen saanut kirjeen kollegaltamme Kassinilta, joka on perustus, perussopimusvaliokunnan puheenjohtaja. Siinä pyydetään, että parlamentti pyytäisi lausuntoa eh, talous- ja sosiaalikomitealta ja alueiden komitealta asiassa, joka koskee asetusta kansalaisaloitteesta artikloiden 304 ja 307 mukaisesti sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta. Näistä kahdesta ehdotuksesta on äänestys keskiviikkona kello 12. Onko näihin huomioita? En näe huomioita. Kiitoksia. Sitten, sitten esityslistan vahvistaminen. Maanantaista ja tiistaista, jos puhutaan, niin ei ole ollut muu, muutospyyntöjä. Sen sijaan keskiviikkoa koskien on muutosehdotus. EPP-ryhmä on pyytänyt koskien Czarneckin mietintöä vastuuvapaus vuodelle 2008 EPP-ryhmän ehdotuksen mukaan, tai tästä ehdotuksesta puhuu Rova Gressle. Proszę. Kiitokset, herra puhemies. Neuvosto on tänään aamulla ilmoittanut vastauksensa Espanjan puheenjohtajamaan kautta vielä auki oleviin kysymyksiin. Näin on täytetty tärkeä ehto, jotta mietinnöstä voidaan äänestää. Ja Espanjan puheenjohtajamaan kautta on ilmoitettu myös, että vastuuvapausmenettelystä voidaan keskustella ja sitä voidaan työstää. Eli näin tuo toinenkin tärkeä ehto täyttyy kiristyy. Näin neuvosto alistuu parlamentin valvontaan. Se on virstan pylväs, joka pitää sellaiseksi myös tunnustaa ja siksi suositan ryhmille, että asian ottamista esityslistalle tuetaan ja varsinaista vastuuvapautta käsitellään vasta kesäkuun täysistunnossa. Kiitoksia. In favor. Kiitoksia puolesta. Pitää puheenvuoron Rasvopoda. Niin, puhemies, lyhyesti vain. Me voimme tukea tätä esitystä. Mainituista syistä virallinen kirjekin on matkalla parlamenttiin ja minusta tämä on hyvä merkki siitä, tai toivon ainakin tämän tarkoittavan sitä, että myös ulkosuhdehallinnon suhteen neuvosto on valmis osoittamaan avoimuutta, kuten tässäkin. Siinä mielessä voin vain tukea Rova Greslen ehdotusta. Haluaako joku pitää puheenvuoron vastustaen tätä ehdotusta? Herra Staas, olkaa hyvä. Kollegas Hyvät kollegat, täytyy todeta, että olen kyllä hämmästynyt. Hämmästynyt siitä, että nämä kaksi suurta ryhmää nyt sanovat, että tästä mietinnöstä voitaisiin äänestää. Meillä oli koordinaattorien kokous, jossa itse olin puheenjohtajana, tämä siis talousarviovalvontavaliokunnassa. Ja on todellakin niin, että neuvostosta saatiin asiakirjoja tänä aamuna. Olen käynyt ne hyvin tarkkaan läpi. Siellä on liite mukana. Se on aivan sama liite kuin asiakirjassa, jonka saimme jo 10. päivä maaliskuuta, eli itse asiassa mikään ei ole muuttunut. Minä siis suositan, että äänestämme tätä vastaan, Charnekin mietinnön esityslistalle ottamista vastaan. Minä sanon tämän hyvin kohteliaasti, tässä kyllä neuvosto polkee meitä. Eh, Kiitoksia. Siirrymme äänestämään. Kuka teistä on EPP-ryhmän esityksen puolesta? Pyydän nostamaan käden ylös. Kuka teistä vastustaa? Tyhjää. Kiitoksia. Esitys hyväksytty. Äänestys Tsarnetskin mietinnöstä on keskiviikkona. Tarkistusteetämisen määräaika tiistai 18. toukokuuta kello 12. Koskee myös keskiviikkoa. EPP-ryhmä on pyytänyt siirtämistä seuraavaan istuntoon keskustelun Edith Bauerin mietinnöstä joka koskee maantieliikenteen liikkuvassa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämistä. Tämän esityksen puolesta pitää puheenvuoron rouva esittelijä Bauer. Pani Bauer, bardzo proszę. Rouva Bauer, olkaa hyvä. Kur.

ei ole tapahtunut sellaisia asioita, joka mahdollistaisi asian käsittelemisen toukokuussa täysistunnossa. Minua ei kuultu. Puheenjohtajakokous luultavasti demariryhmän ehdotuksesta pyysi, että se otettaisiin tänne riippumatta siitä, kuinka paljon aikaa on kulunut. Nyt olemme tilanteessa, jossa poliittisilla ryhmillä ei ole ollut aikaa antaa omaa lausuntoansa ja muodostaa kantaansa tästä mietinnöstä. Niillä ei ole ollut aikaa keskustella tästä mietinnöstä. Siksi pyydän, että se lykättäisiin kesäkuulle. Przeciwko chciał się wypowiedzieć pan Swoboda. Herra Swoboda haluaa pitää puheenvuoron tätä ehdotusta. President. Niin, puhemies. Minusta on aika kummallista, että rouva kollega Bauer, jota muutoin kovasti eh, arvostan, jätti mainitsematta sen, että tämä mietintö hylättiin äänestyksessä ja yhtä hämmästyttävää on, että hän unohtaa, unohtaa mainita, että neuvoston kanssa ei ole otettu esille tätä asiaa, että mietintö on hylätty. Tämä ei ole normaali parlamentaarinen menettelytapa ja siksi on aivan oikein olla ottamatta tätä esityslistalla. Well, eh, Kysymyksiä paljon. Äh, unohdin pyytää Vartman K. sitten esityksen puolesta vielä. Ja, niin, kiitoksia puhemies. Todellakin tämä on ehdotus, lainsäädäntöehdotus komissiolta sosiaaliasiain valiokunnassa tämä hylättiin, mutta meillä on tässä parlamentissa sellainen hyvä tapa, että varaamme kuukauden ajan, jäähdyttelyajan valmistautuaksemme kunnolla täysistuntoa varten ja Tämähän on yksinkertaisesti parlamentin oikeus tässä tapauksessa. Tämä on hyvin monimutkainen ehdotus ja me tarvitsemme myös aikaa tähän varautumiseen. Se ei onnistu kahdessa päivässä. Siksi pyydän tukea esittelijälle eli äänestystä kesäkuun täysistunnossa tälle ehdotukselle. Kiitoksia. Siirrymme äänestämään. Kuka teistä on sen puolesta, että siirretään äänestystä? Kiitoksia. Kuka teistä vastustaa? Kiitoksia. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 158 puolesta, 137 vastaan, 7 tyhjää, esitys hyväksytty. Edith Powerin mietinnöstä keskustelu siirretään seuraavaan istuntoon, istuntojaksoon. Sitten torstaista on tullut seuraava ehdotus. Euroopan kansanpuolueen ryhmä on pyytänyt, että keskustelu, transnistialaisen journalistista käytävä keskustelu, joka pitäisi käydä torstai-iltapäivällä, että se vaihdetaan Taimaan tilanteesta käytävään keskusteluun. Eli sen sijaan, että olisi transnistrialaisen journalistin erilaisesta Padanjanan pidättämisestä, sen sijaan käytäisiin keskustelu Taimaan tilanteesta. Perustelut esittää herra Preda tälle ehdotukselle. Olkaa hyvä, herra Preda. Kollega Preda. Da, domnule președinte. Vă mulțumesc. Ehm, am cerut înlocuirea de... Suuret kiitokset, puhemies. Pyydän, että tämä keskustelu, joka koskee journalistia, joka on Transnistriassa laittomasti pidätetty ja johon on, jolle on asetettu syytteet, niin tämä aihe pitäisi korvata Taimaalla, koska Taimaan tilanne on hyvin huono ja huononee kaiken aikaa. Siksi pyytäisimme kaikkien ryhmien kollegoja tutkimaan tätä Taimaan tilannetta huolellisesti. E, kto z Państwa chciał się wypowiedzieć? Kuka haluaa pitää puheenvuoron puolesta? Puolesta niinkö? Kuka haluaisi pitää puheenvuoron tämän esityksen puolesta? Tämä oli nyt itse esityksen perustelu. Paikalta 36, olkaa hyvä. Kasolides. Thank you, Mr. President. The situation is in Thailand. Kiitoksia, puhemies. Tilanne todella Taimaassa huononee joka hetki. Ihmishenki on vaarassa. Tämä vaikuttaa nyt paljon tärkeämmältä aiheelta kiireellisissä asioissa käsiteltäväksi ensi torstaina. Samaan aikaan kuitenkin Ernest Vardarnian tapauksen esille ottajat tuossa niin sanotussa Transnistrian valtiossa Äh, haluaisivat vielä tutkia tapauksen viimeaikaista kehitystä. Siksi ehdotankin, että Transnistrian journalisteja koskeva aihe korvataan Taimalla. Herra Speroni pitää puheenvuoron vastaan. Kiitoksia puhemies. Voimme tietenkin keskustella tästä, mutta Transnistria ei kuitenkaan mitenkään siitä mihinkään muuta. On aivan turha, turha tehdä näitä lykkäyksiä. E, Kiitoksia. Äänestämme, äänestämme. Kuka on EPP-ryhmän esityksen puolesta?